Witam Państwa serdecznie. Tervehdys kaikille. Siirrymme äänestysselityksiin. Tiedän, että olette odottaneet sitä, että pääsisin ohjaimiin tässä parlamentissa. Pyydän, että vielä salissa olevat henkilöt ja jotka ovat nälkäisiä, että menisivät lounaalle ja antaisivat muiden työskennellä. Ensimmäisenä maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset. Äänestysselitykset pyydän ensimmäisenä rouva Kristiina Morvai.